Tämän päivän istunnon pöytäkirja toimitetaan parlamenttiin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon aluksi. Mikäli kukaan ei tätä vastusta, niin päätöslauselmat, jotka hyväksyttiin tänään, toimitetaan suoraan asianosaisiin tahoihin, jotka on mainittu näissä päätöslauselmissa. Ja hyvää kotimatkaa ja kiitoksia hyvästä yhteistyöstä. Ja sama koskee myöskin tulkkejamme